Ensimmäisen mietinnön esittelijä on paikalla. Voimme aloittaa kokouksen kohta 15, joka on ensimmäinen kohta iltapäivän istunnossa. On Miroslav Mikolashikin mietintö vuoden 2010, raporttivuosien 2007-2013 kohdallisuuspoliittisten ohjelmien toteuttamisesta. Pyytäisin herra Mikolashikia esittelemään mietintönsä. Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Kiitos johdannosta. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. On hienoa, että saan esitellä vuoden 2010 raportin vuosien 2007-2013 kohesiopoliittisten ohjelmien toteuttamisesta. Tämä mietintö on kolmas ja ensimmäinen näistä hyväksyttiin kuudennella kaudella. Komission strateginen raportti 2010 vuosien 2007-2013 kohesiopoliittisten ohjelmien toteuttamisesta osoittaa, mitä tuloksia kohesiopolitiikasta on saatu ohjelmakaudella 2007-2013. Siksi ensimmäinen varsinainen täytäntöönpanon analysointi voidaan vihdoinkin toteuttaa. Henkilökohtaisesti uskon, että strategiset kertomukset ovat tärkeitä tietolähteitä, koska niissä on alueellis- ja paikallisviranomaisten parannusehdotuksia. Uskoakseni tämän raportin suosituksista saadaan myöskin tärkeää tietoa, kun valmistellaan kansallisiakin puitteita. Parhaita käytänteitä on tuettava ja entisiä virheitä vältettävä. Euroopan parlamentin mietinnössä analysoidaan sitä, miten jäsenvaltiot valitsevat prioriteettinsa – kun varoja, rahe- varoja maksetaan. Alueiden eroavaisuudet on otettava huomioon kunnolla, se on tärkeää. Mutta tärkein kohesiopolitiikan arvo mitataan tuloksissa, tai siinä mitä varsinaista vaikutusta saadaan alueellisella, kansallisella ja eu tasolla. Yhteenvedon omaisesti keskeiset sanat mietinnöstä ovat eteenpäin katsovat analyysit, koska uskon, että tämä mietintö on tärkeänä mukana, kun keskustelemme hedelmällisesti, näin toivon, kohesiopolitiikan tulevaisuudesta EU:ssa. Nyt esittelen mietintäni lyhyesti. Siinä käsitellään äsken mainittua komission kertomusta parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuoden 2010 raportti vuosien 2007-2013 kansiopoliittisten ohjelmien toteuttamisesta ja toisaalta komission valmisteluasiakirja, joka on liitteenä tässä. Työasiakirjassa, josta keskustelemme tänään, olen esittänyt tavoitteita – työhypoteeseina olen esittänyt keskeisimpiä kohtia, joita tulisi analysoida tässä mietinnössä. Vaikka aluekehitysvaliokunnan aikaisemmat toteuttamismietinnöt voivat olla esimerkkinä rakenteelle, niin tässä itsekin haluan katsoa, miten jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet yhteisön strategiset suuntaviivat täytäntöönpanossa, kun strategisia puitteita toteutetaan ja operationaalisia ohjelmia jäsenvaltiossa. Uh, third part, importance of the report. The implement- Kolmanneksi, Strategioiden ja operatiivisten ohjelmien toteuttaminen vuosina 2007-2013 on puolessa välissä. Monet ohjelmat on jo valittu. Ja kun nyt analysoidaan rakennerahastojen yhteisrahoittamia hankkeita 2007-2013, on tärkeää, huomata, että saadaan näin kattava katsanto siihen, mikä konkreettinen tilanne on, kun täytäntöönpanoa on voitu toteuttaa puolentoista vuoden ajan ja on näin voitu pyrkiä yhteisiin tavoitteisiin. Käytännön tarvetta on myös ymmärtää, mitä puutteita on, missä uudistuksen tarvetta on – ja lisäksi valottaa parhaita käytäntöjä, jotka auttavat muita parantamaan tehokkuuttaan. Talous- ja rahoituskriisi ja tulevat neuvottelut, jotka koskevat tulevaa ohjelmointikautta, ovat lisäsyitä siihen, että tämä on todella tärkeä ja oikea-aikainen mietintö haluaisin myöskin painottaa sitä, että siinä analysoidaan täytäntöönpanoa tällä hetkellä, mutta lisäksi katsotaan myös tulevaisuuteen. Mietinnön pitäisi olla myönteinen edistysaskel, siksi siinä on suosituksia, joiden kautta voitaisiin parantaa toteutusta tällä ohjelmointikaudella ja myöskin rakennelmissa vuoden 2013 jälkeen. Ensimmäisenä työhypoteesini. Ajattelen kansiopolitiikan merkitystä. On muistettava, että se voi parantaa sosiotaloudellista ympäristöä, mutta totta kai maat ja alueet ovat keskenään hyvin erilaisia. Kuitenkin tutustuttani, tutustuin tietoihin ja olen sitä mieltä, että joillain aloilla erityisesti pitää parantaa täytäntöönpanoa niin, ettei synny turhia pitkiä viiveitä ja niin, että toimitaan kurinalaisemmin ja saadaan aikaan synergia muiden EU-politiikan alojen kanssa. Synergian luominen, se, ettei hajauteta liikaa näitä tukia, arvioidaan oikeita käytäntöjä ja niin edelleen. Ja sitten niin Minä todella toivon, että työasiakirja saa aikaan hedelmällistä keskustelua valiokunnassamme. Työasiakirja on luonnokseni Ja varsinaisessa mietintöluonnoksessa sitten esitän yksityiskohtaisempia kantoja. Luulen, että se on valmiina noin 11. päivä tammikuuta. Kahden tai monenvälisesti voin myös olla läheisessä yhteistyössä kollegoiden kanssa. Ja hyvät kollegat, todella haluaisin painottaa sitä, että todella mielelläni haluan hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden – ja niiden valmistelijoiden kanssa, jotka antavat valiokuntien lausuntoja meidän valiokuntamme. Pian järjestän kokouksenkin varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme suoraan keskustella keskenämme. Ja sen jälkeen voin sisällyttää teidän ajatuksianne minun mietintöluonnokseeni. Siksi kehotan kaikkia valiokunnan jäseniä – esittämään omat kantansa. En ajattele tässä ainoastaan varjoesittelijöitä, vaan kaikkia teitä. Varmasti voitte esittää arvokkaita kommentteja keskustelun aikana, jotta luonnokseen saadaan te- paljon teiltä rakentavia kommentteja. Kiitoksia tästä alustuksesta ja sitten varjoesittelijät Elisabeth Schröter ja Mikhail Kremopoulos ovat ensimmäisenä pyytäneet puheenvuoroa. No, kiitoksia esittelijälle myöskin siitä tavasta, siitä tavasta, jolla hän haluaisi edetä. Haluaisin painottaa asiaa, josta hän jo puhui. Ja se tarkoittaa, että voimme tunnustaa, että mietinnössä tulee olemaan yhteistyötä ja että hyvin perusteellisesti menemme yhdessä käsittelemään tätä asiaa. Pidän sitä oikein hyvänä ja haluaisin pitää vielä edelleen painottaa, miten tärkeää juuri tänä aikana ja tänä hetkenä tämä mietintö on koska mietintö ei koske valitettavasti pelkästään sitä, mitä se näyttää käsittelevän, nimittäin strategisten suunnitelmien arviointia ja miten ne toteutetaan jäsenvaltiossa, vaan samaan aikaan se on myös osoitus siitä, että rakennepolitiikka on tärkeä politiikka Euroopan unionissa, eikä sitä voi noin vain leikata ja purkaa. Kun otetaan huomioon tämä lippulaiva 2020. Se täytyy tässä mietinnössä tehdä selväksi. Ja se näkyy tässä rakenteessa, mutta toisaalta silti on niin, että rahojen käyttöä meidän täytyy arvioida. Se tietysti liittyy siihen, että täytyy arvioida sitä, miten esitystä on saavutettu jäsenvaltiossa, että meidän täytyy osoittaa, että rahat on käytetty hyvin, täytyy osoittaa, että kohdallisessa politiikassa on järkeä EU-ssa. Ja sen vuoksi täytyy myös käsitellä asiaa kriittisesti rahojen käyttöä. Sillä kriittisellä käsittelyllä täytyy olla sama rooli kuin sillä, että miten arvioidaan yhteenkuuluvuutta, yhteenkuuluvuuden merkitystä alueelle ja sitä, että sitä tarvitaan edelleen. Sen vuoksi pidän hyvänä, että valvontakysymykset ovat tässä mukana. Sitten tämä jäsen, jäsentely Tämä talouskriisin tausta on tietysti tärkeä, mutta en korostaisi sitä niin paljon, että jäisi enemmän tilaa mietinnön tavoitteille. Kriisi tekee selväksi sen, miten tärkeitä nämä tavoitteet ovat. Voidaan tietysti kysyä, että mitä tämä kriisi meitä koskee, mutta tässä yhteydessä haluamme näyttää, miksi aluepolitiikka on tärkeää. Ja sitten toiseksi, tässä täytyy vielä todellakin katsoa, että miten toimeenpano jäsenvaltiossa on sujunut ja miten rahoja on käytetty. Yksi pääkritiikki kohdista, jonka esitämme, on tietysti, että, että raha on otettu aluepolitiikan pois. Tähän täytyy antaa sisällinen vastaus, miksi, ne ei saa, miksi se meistä on väärin. Eikä ole kyse, että viivästyksiä on ollut, ei se pelkästään alueesta riipu, Syyllisiä ovat tietysti nettomaksajat, ovat istuneet jarrun päällä niin kauan, että on tullut viivästyksiä. Mä olin itse siis siinä mukana. Päätöksiä tuli vuosi sen jälkeen, kun olisi pitänyt tulla, ja se tietysti vaikuttaa tämän vuoden jälkeenkin. Rova puheenjohtaja, itse tiedätte, että hallintokomission jäsen silloin. Kolmas kohta, josta haluaisin puhua kernaasti, että tämä olennainen osa asetuksessa ei tule tässä mietinnössä esille niin paljon kuin pitäisi. Mutta parlamentin puolelta on tuota asetukseen se asia, se on tämä lauseke kestävyydestä, lauseke tasa-arvoasioiden valtavirtaistamisesta ja kumppanusperiaate. Nämä ovat tärkeitä osatekijöitä, jotka ovat osoittautuneet hyviksi vuosien ajan kohesiopolitiikassa, jotka ovat ainutkertaisia ja joita arvostetaan myös alueella. Ja sen vuoksi nämä asiat haluaisin kerrallisesti ottaa mukaan. Meillähän on myös tärkeää se, että nämä hyväksi osoittautuneet osat, osatekijät ovat sellaisia, joita edelleen jatketaan. Käytännön analyysi olisi tärkeää tässä mietinnössä ja tietysti kun ajatellaan myös niitä osatekijöitä, joita haluamme jatkaa, ja että perustelemme, että miksi haluamme niitä jatkaa ja miksi ne ovat osoittautuneet hyviksi aluepolitiikassa. Kiitoksia. You, Mr. Tremopoulos, please. Herra Tremopoulos, olkaa hyvä. Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τον κύριο Μικολάσικ για την εισήγησή του. Θα ήθελα όμως να προσθέσω κάποια σημεία. herra Mikolasikille analyysistä. Haluan selittää muutaman näkökohdan tähän, sillä minun mielestäni me työskentelemme hyvin yleisellä tasolla. Ja tämä ei kauheasti poikkea komission kertomuksesta. Jotkut asiat on jäänyt kokonaan pois. Muutamia on ainoastaan pinnallisesti käsitelty. Mielestäni meidän valiokuntamme pitäisi kyetä esittämään kritiikkiä komission kertomasta kohtaan. Sitä kansalaiset meiltä odottivat, kun he meidät tänne lähettivät. Tämä ei ole ensimmäinen kertomus, vaan osa sarjaa. Strateginen lähestymistapa on uutta. Tässä on viitattu tavoitteisiin. Me haluamme seurata rakennetta ja menetelmää. Sen suhteen me olemme samaa mieltä. Mutta on muita asioita, mitä pitää painottaa. Ensinnäkin seuraavat kolme. Rahoitus, ympäristön rahoitus, Monet meistä eivät ainoastaan halua puhua ympäristöpolitiikasta, vaan meidän on pidettävä huolta siitä, että tehdään kestäviä ehdotuksia liittyen vihreisiin investointeihin. Meidän on pyrittävä sellaisiin investoihin tulevaisuudessa, että kykenemme ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon. Muistuttaisin teistä Unkarin ja Romanian viimeisistä katastrofeista. Joten Ympäristön kestävyyden ja taloudellisen kestävyyden on kuljettava käsi kädessä. Toinen näkökohta on äh, transparenssi, avoimeis. Minun mietintöni liittyen avoimuuteen hyväksyttiin kesäkuussa ylivoimaisella enemmistöllä parlamentissa. Ja selvästi voidaan nähdä, että on suuri tarve avoimuussuuntaviivoille, Jotta me voisimme tässä viitata avoimuuteen ja voimme pyrkiä sovittamaan eri tietolähteet. Ja sitten kolmas tärkeä periaate, eli yhteistyö. On olennaista kerätä informaatiota tai ainakin ottaa huomioon. Eikä nyt puhu ainoastaan paikallisista ja alueviranomaisista, vaan puhun myös yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen kanssa ja muiden paikallisten taloudellisten toimijoiden kanssa toimimisesta. Niilläkin on tärkeää tietoa hyppy sisään, mutta tällainen tieto usein ei pääse virallisiin kertomuksiin, joten yhteistyö on aika pirstoutunut eikä kunnolla strukturoitua. Viktor Bostinaru, please. Kiitoksia kovasti. Sitten Viktor Bostinaru. Kiitoksia todellakin Puhun nyt arvoisan kollegan Rova Karlenbachin puolesta. Hän ei pääse paikalle tänään. Minä välitän hänen viestinsä valiokunnalle. Rova Karlenbach arvostaa sitä, että komissio analysoi implementointia strategioissa ja tavoitteissa yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja paljon rahaa on pelissä. 35,7 prosenttia koko EU-budjetista käytetään aluepolitiikkaan ja kohesio-ohjelmiin 2007-2013. Sen vuoksi on eu veronmaksajan intressissä, että tämä raha käytetään avoimella tavalla ja sitten se käytetään tehokkaasti yleiseksi hyväksi. Rova Kaudenbacher on samaa mieltä Mikolashikin eh, mietinnön rakenteesta Käytämme mietintöä oppiaksemme nykytilanteesta ja menneestä ja yksilömme puutteita, mutta myöskin sellaisia alueita, joissa reformia tarvitaan. Toisaalta meidän täytyy painottaa parhaita käytäntöjä ja tehdä ne tiettäväksi muissa jäsenvaltioissa. Erityisesti meidän täytyy käyttää tätä saavutettua tietoa suunnittelussa seuraavalle rahoituskaudelle, joka alkaa 2014. Mutta meidän täytyy pitää mielessä, että tällä hetkellä 18 kuukautta on vain mennyt viime raportista ja edelleen on talouskriisin shokki. Ehkäpä seuraavat raportit 2012 vuoden lopussa sisältävät vielä enemmän arvokasta tietoa. Rovagadbach pitää hyvänä, että esittelijä haluaa erityisesti valaista edistystä uusisisen valtiossa, jotta voidaan alueellisia eroja siellä lieventää, ja hän pitää myös hyvänä sitä, että halutaan luoda synergioita energia, ää, äh, aluepolitiikka resurssien välillä, kuten mainitaan kappaleessa kuusi. Tässä mielessä hän puhuisi sen puolesta, että sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston välillä on enemmän synergiaa kun, puhutaan, kun hän on puhunut alueiden kanssa, niillä on aloitusvaikeuksia, sen hän on oppinut jo kunkin rahoituskauden alussa. Mutta alueet olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, että kun verrataan edelliseen rahoituskauteen, nykyiset säännöt ovat parantuneet monin tavoin. Sen vuoksi hän vaatii sitä, että näitä pyrkimyksiä vahvennetaan vielä enemmän seuraavalla rahoituskaudella. Talouskriisiä koskien ja alueiden apua koskien hän arvostaa sitä, että alueet ovat pystyneet käyttämään määrärahoja liennytys elvytyspaketista aika hyvissä ajoin. Tämä oli joustava lähestymistapa, jota pitäisi jatkaa tulevaisuudessa. Hän todellakin samaa mieltä esittelijän kanssa, että enemmän pyrkimyksiä tarvitaan tietyillä alueilla ja siteraan erityisesti, jotta vahvennetaan toimeenpanon tehokkuutta vältetään liiallisia viivästyksiä, varmistetaan hyvä finanssikuri, varmistetaan synergiat muiden EU-politiikan lohkojen kanssa. Rova Kahnetla toivoo, että ei tule aseta, nimeä aseta häpeään lähestymistapaa, vaan että alueet, joilla on ongelmia, ne yksilöidään ja niitä avustetaan, jotta voidaan saavuttaa sovitut tavoitteet. Kuten on sanottu aiemmin, hän on samaa mieltä herra Nikolaisikin kanssa tästä rakenteesta mietinnölle. Nyt hän odottaa näkevänsä, miten äh, mietintö muotoutuu käytännössä. Lopuksi Kaadenpah pyysi minua painottamaan, että hän todellakin odottaa läheistä yhteistyötä esittelijän kanssa ja muiden varjoistelijoiden kanssa. Kiitoksia hänen puolestaan. Jan Olbry. Kiitoksia polityki spójności europejskiej polega na tym, że erityispiirre on se, että alkaa uusi ohjelmointikausi. Ja sitten ei tiedetä edellisen vaikutuksia vielä samaan aikaan. Jos nyt ajatellaan näitä ohjelmointikausia niin tämä aiheuttaa sen, että suuri merkitys tulee näille raporteille, jotka koskevat toimeenpanoa. Tällä hetkellä on siis 2010 ja on alkanut keskustelu seuraavista rahoitusnäkymistä. Ja siinä yhteydessä tämä on nyt erittäin hyvä aika, että voidaan harkita, että miten reagoidaan tähän, tähän 2007-2013 näkymiin. Tällä hetkellä vielä ei ole tällaisia lukuja, luku, lukuja ja tietoja siitä, että mik, miten, missä määrin tämä käyttöaste on ollut, mutta mä, mietintä ei koske sitä, vaan toimeenpanojärjestelmää. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että Mikolasin esittämä tapa käsitellä asiaa on tässä oikein hyvä, koska se on lähestymistapa, joka on hyvin laaja-alainen, joka perustuu siihen, että Katsotaan näitä edellytyksiä, mitä oli ohjelmointikaudelle 2007-2013, siis katsotaan, miten ohjelmointi toimi ja millä tavalla tämä suunniteltu politiikka on toteutettu. Toisin sanoen, tämä mietintö on niin laadittu ja valmisteltu, jos se näin tehdään, niin se pitää antaa meille vastaus siitä, että miten toimeenpanojärjestelmä toimii. Ottaako se huomioon vaikeudet, Ja nämä onko todellakin olemassa asianmukainen yhteys näiden perusedellytysten, ennakkoedellytysten kanssa ja sitten toimeenpanon kanssa? Ja onko yhteyttä siihen, miten, mitä toime, miten suunnitteludokumenteissa asian oletettiin olevan? Muistetaan, että tässä muuttui asetus. Ja miten tämä asetuksen muutos sitten on vaikuttaa ja vaikuttaa, on vaikuttanut vaikuttaa tällä hetkellä toimeenpanotapoihin? Toisin sanoen, ei puhuta vielä siitä, missä määrin määrärahoja on käytetty käyttöasteesta. Ei voida vielä puhuta konkreettisista hankkeista. Voimme puhua vain niistä, jotka on aloitettu. Mutta nyt on oikea aika sille, että näytetään, katsotaan, että miten tämä toimenpide to, toimeenpanojärjestelmät, voidaanko sitä jatkaa vuodelta 2007-2013 kaudelta seuraavalle kaudelle vai pitääkö sitä muuttaa ja mitkä ovat olleet sen heikkoudet? Mutta haluan todeta jälleen, että Mikolassikin lähestymistapa on tässä erityisen hyvä ja tämä miedistö on meille erittäin mielenkiintoista materiaalia, kun keskustellaan siitä, että valmistaudutaan seuraavalle ohjelmointikaudelle. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia Lambert van Wel, ik zit in dezelfde... Eh, eh. Kiitos. Minä olen hyvin paljon samaa mieltä sen kanssa, mitä on sanottu. Tämä on erinomainen mietintö. Ehkä me voisimme vähän zoomata joukkoon tekijöitä, jotka ovat relevantteja keskustelulla, joka koskee tulevaisuutta. Meidän täytyy tarkastella täytäntöönpano, kuten herra Albrecht totesi, mutta meidän täytyy myös osoittaa, että tällaiset laajalaiset politiikat, vaikka keskittyisi olla täydyttäviin tekijöihin tai energiankäytön tehokkuutta lisääviin tekijöihin, tai mitä alueet nyt niin tekevätkin. Kaikkeen tämä voi organisoida horisontaalisesti, laajalaisesti ja se on tärkeää, koska nyt on alkamassa uusi aluepolitiikan aika. Ja tämä täytyy myöskin integroida EU 2020-strategian täytäntöön panok välineistään. Joten Rava Kaleva edustajansa suulla painotti synergian merkitystä. ja tämä horisontaalisuus otetaan huomioon, kuten minun mietinnässäni otettiin, niin se on tärkeä suunta, niin kuin mietinnässäni selitin. Ja me, meidän täytyy saada tämä viesti perille tutkimusmaailmaan, yritysmaailmaan ja tehdä selväksi, että sidosryhmät omaksuvat tämän ajatuksen. Ja nyt on tunnistettava pullonkaulat, alueet, joilla tarvitaan parannuksia. Meidän on kerättävä tietoa sinun raportistasi komission kertomuksesta ja etsittävä ratkaisuja. Joten yhteenvetona tämä erittäin kiinnostava mietintö, joka osoittaa, että ne instrumentit, jotka korva merkittiin, kuten esimerkiksi keskittyminen tietopohjaiseen talouteen. olivat tärkeitä. Ja tässä on nyt tärkeitä pääotsakkeita, prioriteetit, ehdollistaminen – Ja tämä mietintä tarjoaa meille mahdollisuuden arvioida näitä politiikka-alueita. On ihmisiä, jotka ajattelevat, että aluepolitiikka on vanhanaikaista ja joutavaa globalisoituneessa maailmassa, ettei sitä tarvitsisi enää täytäntöönpannakaan. Mutta tämä mietintö osoittaa, että sillä voi olla tärkeää rooli näiden kolmen tavoitteen, eli sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen koheesian vahvistamisessa. Joten tämä on tärkeä mietintö. There's nobody still willing to take the... Eikö ole muita puheenvuoropyyntöjä? Ennen kuin pystyn herra Mikolaisikkiä kommentoimaan, teidän kommenttejanne haluaisin mainita yksi, yhden lisäasian. Varmaankin tiedätte, että viime maanantaina Euroopan unionin komissio hyväksyi työasiakirjan kriisivaikutuksesta talouspolitiikkaan, mikä joka voisi auttaa teitä laatimaan tätä kriisikohtaa mietinnästä, joka on, tämä on siis hyvin ajankohtaista materiaalia, joka voitaisiin ottaa huomioon ja ehkä auttaisi tässä yleisarviossanne. No, sitten kommentteja. Uh, thank you very much, uh, madam. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Lähden liikkeelle teidän puheenvuorostanne. Varmasti voin ottaa huomioon juuri sanomanne, koska näin saadaan uusia ehdotuksia tulevaan keskusteluun siitä, miten kriisi on vaikuttanut Eurooppaan. Ja jotenkin tietenkin velvollisuutenikin on huolehtia siitä, että tämän tekstin kautta voidaan puhua myöskin strategisesta raportoinnista ja kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Tämä voisi ehkä olla lisäpanoksemme tähän aiheeseen. Voin vain sanoa, että teen kaikkeni. jotta tämä strateginen raportointi voi myöskin vaikuttaa tulevaan kohesiopolitiikkaan. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Edustaja Schröter, kiitos kaikesta. Tämä oli oikein mielenkiintoista. Merkitsin kommentit tarkasti muistiin. Mielenkiintoista varmasti tehdä yhteistyötä teidän ryhmänne kanssa myös. Edustaja Trimopoulos, Totta kai pyrin ottamaan huomioon sen, mitä sanoitte. Varmasti voidaan ottaa huomioon se työ, jota te olette tehnyt tällä alalla. Ehkä jotenkin paremmin voitaisiin sisällyttää muutama ainakin mainitsemistanne sanoista. Minä olen hyvä kumppani teille, koska olen myös Envi-valiokunnan jäsen, joten otan varmasti huomioin myös asiat, jotka mainitsitte sitten vihreämpään politiikkaan. Ne voidaan sisällyttää varmasti tekstiin tai tarkistusten kautta. Voimme varmasti tehdä myönteistä yhteistyötä. Edustaja Pastinaru ja hyvä kollegani Kadenba, hänet tunnen. Hyvä, että sain hyväksyntää tälle minun ajatukselleni tai mallilleni. Minä haluaisin katsoa synergiaa, kun puhutaan sosiaalirahastosta ja aluerahastoista. Synergia on välttämätöntä. Myös tältä kannalta asia on tarkasteltava. Kiitos oikein paljon myös kollega Olbrichtille hän sanoi tärkeän asian. Mielestäni olin oikeassa, kun en lähtenyt täällä luettelemaan lukuja prosentteja ja niin edelleen, kuinka monta maata, kuinka monta hanketta. Tilintarkastajat on siinä yhteydessä oikea taho, mutta voin katsoa tänne vähän konkreettisempiakin asioita, mutta aivan oikein edustaja Olbrecht. Meillä ei vielä ole riittävästi materiaalia ottaa lopullista kantaa. Tietenkin vuoden kahden kuluttua meillä on paljon enemmän arvioitavaa, konkreettisemmin, jos näin voi sanoa. Lambert van Nistelrooy. Tiedätte, että olen aikaisemminkin puhunut innovaatioista ja alueista ja tutkimuksesta alueilla. Kun mainitsitte yliopistot, alueet ja yritykset, PK ja muut yritykset, niin minä olen kyllä hyvin vastaanottavainen näille ajatuksille. Kiitos oikein paljon kollegat. Varmasti mukava tehdä kanssanne yhteistyötä. Puheenjohtaja, voisinko vain lyhyesti tässä luonnostella, minkälainen aikataulu voisi olla, realistinen aikataulu. Nyt ensimmäinen keskustelu. Pyrin todella siihen, että voin jättää käännettäväksi luonnoksen 7-11. tammikuuta välillä. 11. tammikuuta minulle on määräaika mietintöluonnokselle. Esittelen sen, tai jätän sen silloin käännettäväksi, anteeksi, 26.–27. tammikuuta kokouksessamme voisimme keskustella jo mietintöluonnoksesta – ja määräaika tarkistusten jättämiselle on tietenkin vahvistettava, mutta tarkistukset pitäisi saada käännettyinä helmikuussa 2011 ja sitten totta kai keskustelemme tarkistuksista ja voisimme hyväksyä tekstin meidän valiokunnassamme 28. helmikuuta, näin toivon. Tämä on varmasti realistinen aikataulu ja tämän jälkeen sitten täysistunnossa hyväksyntä. Tätä ehdottaisin. Tämä on riittävän nopea aikataulu, mutta ei liian nopea. Niin, että se kuitenkin mahdollistaa korkealaatuisen työn. We take note of your proposal for the... Kiitoksia. Laitetaan aikatauluehdotus merkille. Joka seuraava keskustelu, joka todennäköisesti on tammikuussa sitten käsittelee tätä mietintöluonnosta. Tämän kohdan käsittely voidaan siis päättää, joten siirrymme kohtaan 16. Siinä valmistelijana on Bosti Naaru ja käsitellään hänen lausuntoluonnostaan Mustanmeren aluetta koskevasta strategiasta. Se on Rafetin Vapaa-aloiteen mietintö. Haluaisin antaa antamalla teille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, kunnianarvoiset kollegat. Haluaisin aluksi sanoa, että Mustameren alue on yksi monimekkaisimmista EUn periferaalisista alueista, vaikka se on samalla osa EUta siinä määrin, että kaksi rantavaltiota, Bulgaria ja Romania, ovat liittyneet 2007 EUhun. Mutta alue on yhä erittäin monimutkainen. Muistakaa, että meillä on kaksi EU-valtiota, kaksi maata, jotka ovat muodollisesti ilmaiset halunsa joko liittyä EU:hun tai luoda institutionaaliset suhteet EU:hun Ukraina ja Moldavia. Yksi liittymisprosessissa Turkki ja sitten yksi merkittävä pelaaja, haluammeko tai ei, ja se on Venäjä. Näin ymmärrämme asian monimutkaisuuden. Ja nyt meidän täytyy kysyä itseltämme, onko EU tarpeeksi äänekäs tuolla alueella? Onko se alueen kehityksen kannalta relevantti? Pystykö EU yksin teke- hoitamaan hommat tällä alueella? Luultavasti ei. On täytyy toimia kumppanuudessa niin alueen maiden kanssa kuin laajemmissakin kumppanuuksissa. Sitten sanoisin, että kiinnitän paljon huomiota Mustameren alueeseen. Sen jälkeen, kun kaksi maata on liittynyt EU-hun, alue yhä kehittyy. Sen merkitys EUlle ja EUn globaalille roolille on merkittävä. Jos ajatellaan kuljetusta, energiaa, ympäristöulottuvuutta, saastumista, biodiversiteettiä. Älkääkä unohtako turvallisuutta ja vakautta, jotka ovat erittäin tärkeitä AFETille, joka on tämä veitovastuussa oleva valiokunta. EU täytyy siis korottaa profiilian alueella ja tehdä se kumppanuudessa. Mistä syystäkin niitä merkittävästi huomiota EUn Mustameren strategiaan. Selvää, että EU, Mustameren alueen kehittäminen ei ole tärkeää ainoastaan rantavaltioille, jotka kuuluvat EUhun, vaan EUlle kokonaisuudessa. EU on yrittänyt osoittaa tämän alueen mer- merkityksen tämän Mustameren synergian kuten aikaisemmin sanoin bulgariaksi, mitä on synergia ilman energiaa. Eli viittaa myöskin tämän poliittiseen energiaan, joka, äh, joka pyörittää moottoreita. Eli nyt meidän täytyy toimia tehokkaasti. Ja ensimmäinen raaka-aine tehokkuuden kannalta on kaikkien Mustameren maiden osallistaminen karvoihin katsomatta. Olen yrittänyt vaihtaa mielipiteitä kahden muun pääpelaajan kanssa, eli yhtäältä Venäjän ja toisaalta Turkin kanssa. Valitettavasti minun yritykseni vakuuttaa Venäjän missiota vain siitä, että vaadittaisiin mielipiteitä, ei onnistunut. Toinen yritys oli oikein menestyksekäs. Se oli Torkin Brysselin mission johtajan kanssa ja pakko tunnustaa. Meidän näkemykset oli identtiset tai samankaltaiset useampiin ongelmiin nähden, mikä on hyvin rohkaisevaa. Kaikki alueen kehittämisyritykset täytyy koordinoida, eli kaikkien toimijoiden täytyy identifioida yhteiset haasteet ensin, kuin myös voimavarat ja sitten toimia koordinoidusti tai harmonoidusti. Mielestäni jotkut organisaatiot, jotka auttavat tämän tavoitteen saavuttamista, ovat jo olemassa. Mainitsen tässä muutaman. Erityisesti Mustameren talousprosessi, BSEC, sen parlamentaarinen yhteiskokous, PABSEC ja sitten Mustameren komissio. Ja mainitsin jo tämän Mustameren synergia-aloitteen. Kaikki ovat samaa mieltä, että Mustanmeren strategian pitäisi hyödyntää, kuten lausuntoluonnoksen kohdassa kolme mainitsin, integroitua lähestymistapaa sekä kohesiopolitiikan vakiintuneita periaatteita. Ja meidän täytyy provisoida aluekehittämisnäkemyksemme Mustan meren alueelle, eikä ajatella näitä ulkopolitiikkaa ja turvallisuuden erityiskysymyksiä. Ympäristö on ratkaisevaa Mustalla merellä. puhun kuljetusinfrastruktuurista ja energiainfrastruktuurista. more and more joka muuttuu yhä relevantimmaksi. Jos me haluamme koordinaatiota on välttämätöntä, että kaikkien projektien neuvottelu tapahtuu kyseisten asianmukaisten Mustanmeren valtioiden kanssa, sillä kuljetusalaa ja energian alaa täytyy kehittää strategisesti. Näissä kiinnitän erityisesti huomiota TNT-projekteihin, mutta myöskin satamien kehittämiseen joka on toinen tärkeä alue, resurssi. Ja energian suhteen painostan ei ole ainoastaan välttämättä neuvostella projekteja eri toimijoiden kanssa. On myös välttämätöntä arvioida etuja, arvioida ympäristövaikutuksia, ympäristökustannuksia näistä. Me haluamme alueiden edistyvän ja kehittyvän, mutta kestävällä tavalla mahdollisimman ympäristöystävällistä. Äskettäiset tapahtumat Meksikon lahdella osoittavat, että energia- infrastruktuurin suunnittelussa täytyy kiinnittää erityistä huomiota onnettomuuksien, katastrofien ja sen sellaisten vaikutuksiin. Ja ottaessamme huomioon Mustan meren merkityksen energian kannalta South Stream ja muut tällaiset projektit ovat keskusteluissa. Meidän täytyy ajatella näiden isojen energiaprojektien vaikutusta tälle läiselle alueelle, joka on joka tapauksessa yksi saastuneimpia alueita. Tämän vuoksi painotan kohdassa viisi sitä, miten tärkeää on löytää sopimus tällaisten asioiden käsittelyyn, niiden kanssa selviämiseen ja suunnitteluvaiheessa. Uh, it is supposed to start the works 2011 South Streamin töiden pitäisi alkaa. Siinä on isoja yrityksiä mukana, eikä meillä ole mitään eurooppalaista strategiaa, koska kuten Itämerenkin tapauksessa ne sanovat, että tämä on, tuo on ihan epäkaupallista, ei kannattavaa, ja me tarkastelemme asioita ainoastaan kaupallisesta näkökulmasta, emme ota EUn ympäristöpolitiikkaa tekijäksi. Mutta energiaprojektien lisäksi meren meri on muutenkin erittäin saastunut. Me tarvitaan yhteisiä ratkaisuja saastumisen ehkäisemiseksi. Tärkeää tässä on, että kaikkia ongelmia käsitellään EU-standardien pohjalta. Our main message when also discussing as the European Union with Russia. Tämä pitää ottaa EUn, Venäjän, Turkin, Moldovan suhteessa. Ja tämä on se ensimmäinen kommenttini. Niin- Tähän mennessä kaikki sopimuksemme mustamarian alueella ovat olleet lähinnä kahdenvälisiä. On tehokkaampaa, hyödyllisempää käsitellä energiaa esimerkiksi kahdenvälisesti. Isot eurooppalaiset yritykset, joilla on sitoumuksia ja isoja tällaisia intressejä voivat toimia näin, mutta jos me haluamme EU mustameren strategian, me tarvitsemme eurooppalaisia vastauksia tämän strategian ongelmille. Kiitän teitä etukäteen panoksestanne. Odotan kunnianarvoisen kollegoiden panosta ja voimme painaa johdonmukaisemman integroidumman lähestymistavan puolesta Mustameren alueella, mikä on tärkeää Euroopalle, jos me haluamme olla merkittävä globaali pelaaja. Paljon kiitoksia. Very much for your personal involvement also in the issue. Kiitoksia, että olette ottanut myös asian henkilökohtaisesti omaksenne. EPPn varjoesittely. Kiitoksia, kiitoksia herra Bostinaaru lausuntoluonnoksesta Mustameren strategiasta ja sen tulevaisuudesta strategian pitäisi olla perustana koordinoidulla ja kestävällä kehitykselle Mustameren alueella mukaan lukien Aasovan meri. Alue on strategisesti tärkeä EUlle, kuten Pustinaru sanoi oikein. Siinä painotetaan kaikkien maiden mukana olla, vaan myöskin kaikki olemassa olevat järjestöt, mainitsitte ne järjestöt siinä jo aiemmin. Kuitenkin on hyvin tärkeää, ettei tehdä päällenkäisiä toimia koskien alueen eri järjestöjä organisaatioita, oli sitten kyse puuttuvasta rahoituksesta, puuttuvasta hallintokapasiteetista, synergioista. Se sitten johtaisi nyt, että nämä organisaatiot eivät ole tarpeeksi näkyviä. EUn täytyy tulla tämä johtava voima alueella. Nyt joitakin näkökohtia, joita haluaisin lisätä tähän lausuntoon koordinaatio pitäisi varmistaa myöskin meripelastusoperaatioiden suhteen ja mahdollisen Mustameren valvontastrategian suhteen. Viime vuosina laivoja on uponnut muutamia merimaille ja rannikolta, Herra ja Poseidon laivat esimerkiksi, jotka upposivat hyvin lähellä rannikkoa, koska musta Mustallamerellä on paljon näitä transit-satamia ja muita satamia, joten tätä ongelmaa ei voida yleensä katsoa. Sitten myöskin rannikon suojelu, luonnonkatastrofeja, mutta myös ihmisoikeuksia katastrofeja vastaan, kuten maaperän kulumista vastaan. Sitten tiedän hyvin omassa maassani Romaniassa on hyvin va- rikas kulttuuriperintö tällä alueella. Ja Valitettavasti asia ei hyvin, ole hyvin tunnettu. Joten mielestäni tässä mielessä voimme ajatella toimenpiteitä, joilla voidaan rohkaista matkailua ja kulttuurivaihtoa Mustameren alueella. Ympäristöasioista pitäisi parantaa ponnistuksia, jotta voidaan löytää yhteisiä ratkaisuja, jotta voidaan pitää Mustameri puhtaana ja puhdistaa se, mikä ei ole puhdasta. Ympäristö ongelmat ovat hyvin korkealla agendalla. Mustameren toimijoiden keskuudessa täytyy parantaa institutionaalista kapasiteettia, mukaan lukien myöskin ulkosuhdehallinto, ja parantaa rahoitusallokaatiota olemassa olevien välineiden puitteissa. Ja nyt haluamme AFET-komitean toimivaltuuksiin ja sen keskusteluihin, mutta meillä on paljon jäätyneitä ja vähemmän jäätyneitä konflikteja, kuten pohjois mahdollinen riski islami-ekstremismistä, Karabakh, jossa on Armenia ja Azerbaidžanin välinen konflikti. Tonava joki liittyy välittömästi Mustaanmereen, joten Tonavanmeri-strategia myöskin liittyy tähän, mutta tähän pitäisi ottaa myös hankkeet, jotka liittyvät mereen, kuten matkailu, ympäristö- ja infrastruktuurialueilla olevat hankkeet. Mustinal vielä kiitoksia tästä lausunnosta ja seuraamme sitä keskustelua myöskin AFETin jäsenenä päävalikunnassani ja toivon kovasti, että aihe ei jää pelkästään kahden jäsenvaltion kahden Mustameren jäsenvaltion asiaksi, vaan että siitä tulee koko ajan asia. And Mihail Tremopoulos. Mihail Tremopoulos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Bustinaroa kaikesta hänen tekemästään työstä Mustanmeren osalta. Hän on mielestäni käsitellyt monia erittäin tärkeitä aiheita vaikka haluaisin vielä esittää muutaman lisäyksen ja vähän henkilökohtaisemmankin kannan. Ensinnäkin, jos katsotaan Mustanmeren saastumista, saasteita, joita tulevat joista ja aluksista, ukrainalaiset esimerkiksi joet ovat hyvin saastuneita. Romaniassa ja Bulgariassa toisaalta on ydinvoimaloita, jotka käyttävät vettä jäähdytystarkoituksiin monista näistä joista. Joten erityisen tärkeä asia on, kun ajatellaan jokia, jotka kulkevat useamman EUn jäsenvaltion maan läpi ja sitten päätyy Mustaan mereen. Kyse ei ole ainoastaan maatalouden saasteista, vaan teollisuuslaitosten myös. Ja kaikki päätyy lopulta Mustanmereen, Jägeanmereen sitä kautta. Radioaktiivista materiaalia esimerkiksi on seitsemän kertaa enemmän kuin mitä tulee Kreikan ja Italian puolelta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Mustameri on erityisen saastunut meri ja suurin osa saasteista tulee alueelta, josta puhumme, mutta ei se jää ainoastaan sinne, vaan sillä on myös vaikutus muihin alueisiin. Saasteet eivät tunne rajoja, joten me tarvitsemme jonkinlaista rajat ylittävää yhteistyötä – jotta voimme hallinnoida ympäristöseikkoja yhdessä. Usein alukset päästävät pilsivetensä mereen, ja tämä tietenkin saastuttaa myös merta ja on hyvin vaarallista. Lisää riskinä tietenkin ympäristökatastrofit. Musta Mustamerta ei ole kunnolla hallinnoitu. Se on suljettu meri ja siksikin niin saastunut. Me emme puhu ainoastaan nyt Euroopan unionin lainsäädännöstä, jota voi käyttää tässä yhteydessä. Jos katsotaan Ukrainaa ja Venäjää, niin näissä maissa samanlaista ympäristölainsäädäntöä ei ole, mutta EUn jäsenvaltioissakin on vaikeuksia tämän lainsäädännön täytäntöönpanemisessa, joten meidän pitää varmasti huolehtia jonkinlaisesta ennakoivasta toimista. Kyse ei ole ainoastaan siis siitä, että pyritään korjaamaan jälkikäteen, vaan tällaiset tapahtumat pitää pyrkiä estämään etukäteen. Ehkä meidän pitäisi keskittyä juuri ennaltaehkäisyyn. Sitten hankkeista, joita rahoitetaan pienten hankkeiden rahaston kautta. Nämä ovat tärkeitä äärialueille esimerkiksi. Ja minun mielestäni näitä pikkuhankkeita ei saisi haitata se, että keskitytään liikaa suurempiin hankkeisiin. Meidän pitää parantaa infrastruktuuria ja linkkejä, kun puhutaan rautateistä. Meidän on lisättävä yhteyksiä suurten kaupunkien ja satamien välillä, yhteyksiä Bukarestin lentokentälle ja muille muihin yhteispisteisiin tällä alueella. Lisäksi pitää ajatella merikuljetuksia naapurimaihin Venäjälle, Georgiaan tai Ukrainaan. Me tarvitsemme selkeämmät puitteet, jotta voimme käsitellä satamia ja lentomatkustusta myös kestävän kehityksen hengessä. Stojanov, please. Kiitoksia. että seuraavana herra Stojanov. Um, Kiitos. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa. En, en ole samaa mieltä. Et, en tiedä, mistä informaatiota tulee, en tiedä, tiedättekö mikä Kozloden ydinvoimala oikein ole. Tulkaa Bulgariaan kanssani, hän on Kozlodin voimalaan ja näette, miten se toimii. Защото да се твърди, че що има ядрена централа, тя задължително... sanoitte, että jos alueella on ydinvoimala, niin se saastuttaa suurta jokea, joka on meille tärkeää. Mutta tuo on vastuutonta. Tuo voi aiheuttaa paniikkia, jos voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Ehdotan, että toimit vastuullisemmin. Olen varmis järjestämään tuon matkan ja näet, että mitään tuollaista ei tapahdu. Ei mitään ja jätettä pääse tuonne vaan niin kuin sanoit. Nyt herra Bustinarulle. Pieni kommentti. En tiedä, oletteko kuullut, mutta tällä viikolla oli parlamentin ja Turkin yhteis valiokunta, se oli floppi, se epäonnistui, koska Turkin ministeri käytti terminologiaa Pohjois-Kypros ja Etelä-Kypros, ja sitä hän ei voi hyväksyä. Hän tiedätte, mikä meidän suhteemme Kyprokseen on sen, tämän takia. Ää, mepit boikotoivat tätä tapaamista, joten en tiedä mitä keskustelette. Dimola Turkus, Dona Ferentos, turkkilaisia pitää pelätä silloin, kun he toivat lahjoja. Right now on this statement. Voisiko reagoida välittömästi? Haluaisin kertoa kollegollani, että tämä regivälikunnassa keskustellaan regi aluepolitiikasta ja alueellisesta näkökulmasta Mustanmeren, meidän näkökulmastamme, eikä kiistasta Pohjois- ja Etelä-Kyproksen välisistä riidoista. Minulla ei ole mitään Kyproksesta. Haluan Dagmarakin kiittää. Hän auttoi minua kovasti tämän mietinnön laatimisessa. On parempi välttää kaikkia tiedonpuutteesta johtuvia sekaannuksia tai ymmärryksen puutteesta johtuvia eh, sekaannuksia. Tämä on aluekehitysvaliokunta eikä mikään sisäinen tuomioistuin jossakin asiassa. Ei. Não, Duma, são, talvez são um Only, only warning, nothing more. Thank you. Dear colleagues, it's true that we are not going to, to discuss, to have... Kollegat, on totta, että tätä keskustelua käydään nyt, vaan pitäisi keskittyä siihen, mikä on tehtävämme tänään. Eli päättää tarkistusten määräajasta. Ehdotan, tehdään kuten edellisen kohdalla 9. marraskuuta 18, kello 18, niin voitaisiin äänestää 30. marraskuuta kokouksessamme. Näyttää, että Afetissa olisi joulukuun alussa äänestys mietinnöstä, joten ollaan siinä ajoissa. Haluaisin rohkaista teitä kaikkia nyt tekemään läheistä yhteistyötä Viktor Postinaarun kanssa, että saadaan hyvä lausunto ja määräaika jälleen 9. marraskuuta kello 18. te halua vielä jotain puheenvuoroa? About serious problems. Yeah. No nyt puhun vakavista aiheista. Ja pyrin kommentoimaan keskustelua. Kovacic Kiitos paljon. Olen aivan samaa mieltä kaikesta, mitä sanoitte. Olen samaa mieltä, mutta en voinut kirjoittaa niin pitkää tekstiä kuin olisin halunnut. Mutta varmasti voimme tekstissä valottaa myös teidän esiin tuovia on, ongelmia, kuten meripelastuskysymykset Tonavan strategian ja Mustameren strategian välinen suhde esimerkiksi on välttämätöntä ajatella strategisesti Euroopan unionin roolia. Näin tekevät muutkin globaalit pelaajat. Muuten me toimimme vain alueellisesti, emme sen enempää, emme sen enempää. Edustaja Tremopoulos olen samaa mieltä. Meri on hyvin saastunut ja se on hyvin 180 metriä syvä ja siellä on hyvin myrkyllisiä aineita. Ja siksi on hyvin vaikea erityisen vaikea toimia, jos katastrofia tapahtuu Mustalla merellä ympäristöulottuvuudesta. Haluaisin sanoa, että Bukarestin yleissopimus ympäristöstä on jo allekirjoitettu. Se on osa alkuperäistä yhteistyötä. Ongelmana ei ole niinkään sopimus, vaan täytäntöönpano. Jos minun kantani kysytään, niin minä kovasti puhaltaisin sitä, että Euroopan unionin tuella lähdettäisiin liikkeelle alueelliseen yhteistyöhön ympäristökysymyksissä niin, että alueellisen välineen kautta voidaan puuttua kaikkiin ongelmiin, myös ympäristöongelmiin. Ja miksei neuvoteltaisi Venäjän ja muiden kanssa? Ei niin, että ainoastaan allekirjoiteta, vaan myös ratifioidaan Espoon yleissopimus. Tai että kumppanuussuhteissa näiden maiden kanssa puututaan näihin kysymyksiin, koska aina sanotaan, että Venäjä on allekirjoittanut Espoon. Tiedän Mustan meren tai Itämeren tarinan osalta, että on allekirjoittanut, mutta ei ratifioinut. Miksi Eurooppa ei voisi tukea tätä hanketta? are probably necessary. Lopulta varmasti tarvitaan yhteiset standardit, South Stream, sitten ehkä muutkin putkihankkeet. Voimmeko yhdessä sopia ympäristövaikutusten arvioinneista tällä alueella? Kyse on pienistä maista, jotka ovat hyvin vaikeissa tilanteissa, kun pitää taistella suurten voimien kanssa, kuten South Streamin osalta Gazprom tai E.ON tai Gas de France. On ihan hienoa, että diplomaatit puhuvat alueellisista ratkaisuista, mutta tärkeä EUn pääministeri käsittääkseni on hyvin läheisessä yhteistyössä siinä. Ja pian South Stream alkaa kun he ovat esittäneet omat kantansa ympäristökysymyksestä. Olen Tremoposen kanssa sama mieltä. Kiitos oikein paljon, että osallistuitte keskusteluun. Kiitoksia. Viimeinen lausunto, joka on Lambert van Nistelrooyn lausunto. joka koskee eurooppalaista teemavuotta aktiivisesta ikääntymisestä joka on lausunto työllisyysvaliokunnan mietintöön. Ei ole kiire, mutta koska työllisyysvaliokunnan äänestys on todennäköisesti helmikuussa, mutta voidaan käydä ensimmäinen keskustelu tänään. Lambert, sinulla on puheenvuoro. Dank u wel, heel graag. Eh, Kiitos mielellään. Tämä tehtävä ei ole niin poliittisesti latautunut kuin aihe, mutta tämä on yhteiskunnan kannalta hyvin relevantti. Jos Euroopan väestötieteellisiä tilastoja katsoo, niin tässä tapahtuu selkeä muutos nuoresta Euroopasta. Oli aika, jolloin Euroopassa oli paljon nuoria, ja nyt töissä on vähemmän ihmisiä kuin eläkkeellä. Eli jos puhutaan yli 55, 60, 70-vuotiaista. Eli väestötietoinen muutos on todellinen. 340 vuotta sitten vain pieni väestöosa oli eläkkeellä. Tuo kasvaa. Ja, ja tuo johtuu laskevasta syntyvyydestä. Siksi 2012 tulee olemaan eurooppalaisen aktiivisen ikääntymisen vuosi. Ja otsake on ihan itsestään selvä. Jos minulta kysytään, meillä täytyy olla lähestymistapa, jossa ei puhuta ainoastaan ikääntyvistä ihmisistä, vaan äh, ikäpolvien yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta. Meidän täytyy puhua koko väestöstä, jota meillä on komissiolta tullut lainsäädäntöehdotus ja päävaliokunta tässä on teollisuusvaliokunta. Ja me voimme esittää lausuntomme. Minun ideani on, vähän kuten edelleenkin esittelee sanoi, minäkin haluan tarkastella asiaan alueellisia ulottuvuuksia. Haluan tarkastella asioita, jotka ovat lähellä ihmisiä kaupungeissa, alueilla. Ja jälleen pitää lähestyä asiaa laaja-alaisesti, ajatella työllisyyttä, sosiaalisia mahdollisuuksia, osallistumista, asuntopalveluita, muita palveluita. Ja kaikki nämä pitää saada natsaamaan paljon paremmin. aktiivisen ikääntymisen vuonna lisätä tietoisuutta. Eikä tämä mitään uutta ole. On jo Euroopan alueita, jotka ovat kohdanneet nämä asiat. Aloitteen komitea järjesti Brandenburgissa tapahtuma tähän liittyen, ja siellä väestö on pienentynyt. Täytyy miettiä asu, asumista, rakennusten käyttötarkoitusten muuttumista – ja meidän valiokuntamme pitäisi miettiä juuri tällaisia kysymyksiä, joita me varmasti kiinnitämme huomiota alueelliseen ulottuvuuteen. Ajatellaan innovaatioita, palvelutarjontaa, e-terveyttä. Nekin voivat olla tärkeitä asioita. Ja sitten suunnitelma. Mä puhun siis aikataulusta. Olen valmistellut joukon tarkistuksia ja on käsitellään kokouksessamme marraskuun lopulla joulukuun alussa tarkistusten takarajaan viikot 49-50. Äänestys oli 26. tammikuuta regivaliokunnassa. Tältä pohjalta meillä on hyvin aikaa ennen äh, ensimmäinen helmikuuta pidettävää teollisuusvaliokunnan äänestystä. Mielelläni kuuntelen teidän näkökantojanne Lähettäkää minulle kommenttinne, niin integroin ne työhöni. Much. I, I don't know whether already today any... Kiitoksia. Haluaako joku jo tänään? Onko valmis kommentoimaan? Herra Stojan. Yritän puhua, puhua lyhyesti. Tämä on hyvin kiitettävä aloite. Sanon tämän vaikka olenkin yksi nuorimmista jäsenistä. Bulgariassa meillä on ongelmia, ja edellisessä parlamentissa se mainitsi ja nytkin. Keskimääräinen eläke on vähemmän kuin 100 euroa kuussa. Miten ikääntynyt henkilö, kansalainen, voi elää kun otetaan huomioon, että tällä eläkkeellä pitää maksaa lääkkeistä ja ruuasta. Sen vuoksi bulgaarialaiset eläkeläiset ovat sen politiikan uhria, jossa tätä ongelmaa ei haluta ratkaista. Nyt kun uusi, Bulgarian uusi hallitus on lähdössä reformitielle ja nyt kun on alkuvaihe tässä keskustelussa, Haluaisin ottaa tämän mukaan tähän lausuntoon. Nimittäin, että aktiivista elämää ei voi olla eläkeläisille ilman sitä, että parannetaan heidän elintasoaan. Vain jos parannamme heidän mahdollisuuksiaan parempaan elämänlaatuun, ja parempaan vaurauteen, sitä vasta voimme puhua äh, aktiivisesta ikääntymisestä Euroopan unionissa. Saksassa, Italiassa ja muissa maissa eläkeläisillä ei tällaisia ongelmia ole, mutta Bulgariassa me todellakin tarvitsemme sitä, että tämä asia mainitaan. Muuten olisi aika rivua sanoa ihmisille, että tämä on eurooppalainen ikääntymisen, aktiivisen ikääntymisen teemavuosi, ja sitä pitäisi juhlia. Yeah, uh, I'd like to compliment Lambert. Uh, Haluaisin täydentää Lambertia. On vähän ironista, että vetovastuussa on teollisuusvaliokunta, kun puhutaan ihmistä, jotka ovat lopettamassa työntekoa. Useimmat ihmiset, eli edessä joko ovat eläkkeellä tai eläköitymässä. Tämä on ensimmäinen kohta, johon pitääkin tarttua EU-tasolla. Olemme nähneet Ranskassa, Kreikassa viime aikoina jännitteitä, kun eläkeikää ollaan lopettamassa. Tämä on järkevää ja loogista kustannusten vuoksi ja toisekseen, kun onneksi väestön terveys on kohentunut. Meidän pitäisi tarkastella sitä ideaa, että Eläkeikä olisi siis sama kautta EUn. E Sen sijaan, että jokainen maa sa- saisi itse tehdä päätöksen. Jossakin maassa naurettavan alhaiset eläkeijät. Totta kai tämä on läheisyysperiaatteen alueelle kuuluva kysymys, mutta jos meillä olisi jotain suuntaviivoja, se voisi ottaa. Toisekseen totta kai e, e, eläkekustannukset ovat isot ja myös terveyskustannukset isot, mutta turismi tässä on identifioitu yhtenä alueena. Ideana on, että eläkkeet iässä olevat ihmiset matkustaa enemmän, mikä parantaisi turismin aluetta. Tämä myöskin lisäisi kausivaihtelut, vähentäisi kausivaihteluiden ongelmaa monilla seuduilla. Se on yksi mahdollisuus, mutta ensi vuosi on hyvä vuosi käsitellä tätä aihetta keskustella asiasta kunnolla ja kenties laatia ehdotuksia, suosituksia, jotka viitoittaisivat tietä eteenpäin yksittäiselle maille. Kiitos. Manner. Riikka Manner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Lambertille erinomaista esityksestä. Tämä aihe on todellakin enemmän kuin ajankohtainen. Ja on todella hyvä, että myös täällä aluekehitysvaliokunnassa olemme aktiivisia tämän, tämän asian kanssa. Todellakin äh, lähes jokaisessa jäsenvaltiossa varmasti vanhusten hoito, eläkkeet, työuran pituus, työhyvinvointi, työssä jaksaminen ovat puhuttaneet viimeisten vuosien aikana. Mutta minun mielestä meidän kuitenkin aluekehitysvaliokuntana pitäisi tehdä selkeä ero siihen, että, että mihin me voimme konkreettisesti EU-tasolla puuttua ja mitkä on taas enemmän sitten kansallisessa päätöksenteossa aluekehitysvaliokunnassa minun, minun mielestäni meidän pitäisi huomioida nimenomaan ne alueet ja toisaalta se tahti tai se nopeus, millä nopeudella eri alueet myös Euroopan sisällä kohtaavat tämän ongelman. Ja tämä tulee myös Euroopan sisällä tuomaan hyvin paljon sitten eroavaisuuksia, joka vaikuttaa myös kilpailukykyyn. Ja vaikka tämä kysymys on, on pitkälti inhimillinen ja sosiaalinen, niin mielestäni tässä suhteessa pitää ottaa myös tämä taloudellinen ja kilpailukyvyn vaikuttava aspekti huomioon, joka, joka vaikuttaa ja tekee eroavaisuuksia eurooppalaisten alueiden välillä. Tässä suhteessa olisi tärkeää, että, että loisimme tämmöisiä parhaita käytäntöjä, koska niin kuin esittelijä sanoi, niin niin joillakin alueilla periaatteessa tämä ikääntyminen on jo kohdettu hyvin voimakkaasti. Ja tällöin olisi hyvä, että, että konsultoisimme noita alueita ja pyrkisimme löytämään niitä hyviä tapoja ja, ja keinoja, joilla näihin ikääntymiseen on jo pystytty vastaamaan. Eli tämä, tämä on mielestäni hyvin tärkeä tekijä. Sitten jos puhutaan siitä, että voisimmeko jollain tavalla myös sitten aluekehityksen puitteissa tukea noita alueita, jotka tämän ikääntymisen kohtavat nopeammin, niin mielestäni myös tätä, tästä asiasta pitäisi käydä keskustelua. You, uh, very much. Lambert, would you like to respond? Kiitoksia Lambert. Haluatko vastata näihin? Otan. Vooral de regionale aspecten nemen. En ik weet dat... Otan huomioon nämä hu- kommentit, mutta ennen kaikkea täytyy keskittyä alueellisen ulottuvuuteen. Tiedän, että työllisyysvaliokunta he laativat eri mietinnön eläkkeestä ja itse asiassa kaikesta, mikä liittyy eläkkeisiin. Mutta ei se tarkoita, etteikö voitaisiin viitata eläkkeisiin, mutta ei pitäisi toistaa sellaista, joka oikeastaan kyllä riippuu jäsenvaltioista. Idea on, että on vuosi, jolloin rohkaistaan ihmisiä tekemään tiettyjä asioita, puhutaan tulevista vuosikymmenistä ja etsitään ratkaisuja tulevaisuutta varten. Yritän ottaa positiivisen lähestymistavan keskittyä vuoden toimiin Mutta enkä haluaisi liikaa mennä toisten valiokuntien alueelle, vaan ottaa tällaisen positiivisen asian. Kiit- mutta kiitoksia kaikista kommenteista. Understand. Kiitoksia Lamber ja ymmärrän, että voitaisiin ajatella, että luonnos olisi pöydällä keskustelussa marraskuun lopulla 30. päivä. Eli nyt on päästykö kokouksen loppuun. Onko muita asioita? Minulla ei ole. Jos muita asioita ei ole keneltäkään muultakaan, niin haluaisin ilmoittaa, että seuraava kokous on myöskin pitkä, kolme puoli päivää, kuten nytkin, joten älkää unohtako sitä. 30. marraskuuta on mahdollisuus, että sen Haanin kanssa olisi epävirallinen tapaaminen sen jälkeen, kun komissio olisi hyväksynyt komissi- Sitten se olisi koordinaattorin kokouksen muodossa, mutta niin, että se oli avoin kaikille, koska emme pysty pitämään ylimääräistä valiokunnan kokousta näin lyhyellä varoitusajalla. Ottakaa se huomioon. Silloin se on vain englanniksi, mutta silloin mutta joulukuussa virallisessa valiokunnan kokouksessa voidaan myös käydä syvällistä keskustelua, mutta ensimmäisen keskustelun kanssa ei voida odottaa joulukuun ke- puoliväliin. Näin muodon haluaisin päättää kokouksen. Kiitoksia, että olitte näin pitkään, jotka tietysti tänne jäivät. Ja toivotan hauskaa iltaa. Kiitos.